Hello everyone, good evening. Hei kaikille. Hyvää iltaa. If you may take your seats. No niin, pyytäisin teitä istutumaan. Näin voimme aloitella tämän iltaista kokoustamme. Ei jalkapalloa, ei mitään muutakaan. Voimme olla täällä aivan rauhassa. Kyseessä on ylimääräinen kokous. Te olette varmasti tutustuneet esityslistaan. Jos kukaan ei halua kommentoida, esityslista on hyväksytty. Kaksi ilmoitusta. Petivaliokunnan meidän kanssamme järjestämä kuulemistilaisuus siitä, miten hormonihäiritsijät vaikuttavat terveyteen ja ympäristöön, miten EU voi mukauttaa lainsäädäntöään vetomuksen perusteella. Tämä järjestetään torstain 22.3. kello 9.45 alkaen 6 kuu 2 salissa ja teidät on kutsuttu sinne. Sihteeristö on muuttumassa, koska otetaan PEST-valiokunta käyttöön. Kristiina Mamros ja Noora Hankanper siirtyvät tähän PEST-valiokuntaan tästä päivästä lukien administraattoriksi ja sihteeristön johtoon ja ENVI-valiokunnan nimissä haluaisin kiittää heitä heidän tekemästään työstään meidän kanssamme ja toivottaa heille onnea ja menestystä uusissa haasteissa. Ja he ovat tervetulleita takaisin, kun tämä tehtävä on suoritettu. Tämänpäiväisessä kokouksessa on 16 tulkkauskieltä käytettävissä. Ja kuten yleensä, kokousasiakirjat löytyvät sähköisesti ja kokous välitetään internetin välityksellä. Hyväksymme myös 7. joulukuuta kokouksen pöytäkirjat ja mikäli näitä ei vastusteta, ne on hyväksytty. Nyt sitten pääaiheeseemme, tai eikö tämä nyt olekaan pääaiheemme. Tässä on jotakin uutta. Kolmikanta neuvotteluja on käyty. Ensinnäkin eläinlääkkeistä, toinen kolmikanta neuvottelu 26.2 teknisellä tasolla keskusteltiin tärkeimmistä poliittisista kysymyksistä ja vaikka neuvoston kanssa meillä on tiettyjä näkemyseroja, keskustelua käytiin rakentavassa hengessä ja monia kysymyksiä vielä käsitellään teknisellä tasolla ennen 22.3. käytävä kolmatta kolmikanta neuvottelua. Sitten Zoffoli mietintö uusien raskaiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen polttoainekulutuksen seuranta ja raportointi. Ensimmäinen neuvottelu on käyty. Esittelimme omat kantamme ja hyvässä hengessä kävi ilmi, että yhteislainsäätäjät menevät monessa asiassa samaan suuntaan, mutta lähestulkoon kaikki asiat otetaan käsittelyyn teknisessä käsittelyssä ja kolmikantaneuvottelut jatkuvat 22.3. Nyt sitten voimme siirtyä tärkeimpään esityslistamme kohtaan raportti tiedonhankinta matkasta Amsterdamiin, Euroopan lääkeviraston kotipaikan uudelleen sijoittaminen. Tämä matka tehtiin 22. helmikuuta Giovanni Lavian johdolla. Näin. Saman tien annankin sinulle puheenvuoron. Voit kertoa matkasta lisää. Grazie, presidente. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Kerron teille lyhyesti siitä, minkälainen matkamme Amsterdamiin oli. Matka oli erittäin hyödyllinen, näin saimme selkeän käsityksen tilanteesta, paikoista, ja nyt voidaan sitten tehdä mahdollisimman varmalta pohjalta päätös eman siirtämiseen liittyen. Haluan kiittää Hollannin hallitusta siitä, että he tulevat meidät vastaan ja siitä, että saimme heiltä hyödyllisiä tietoja ja saimme käydä sekä väliaikaisessa toimipaikassa että niissä paikoissa, joissa sitten EMA pysyvästi tulee olemaan. Tämä matka oli hyvin intensiivinen, tiivis, yhden päivän matka. Ja näin todella saimme kerättyä hyödyllistä tietoa. Ensinnäkin saimme nyt selvennettyä joitakin kysymyksiä neuvoston menettelyistä. Ne eivät noudattele tavallista lainsäätämisjärjestystä – ja on selvää, että Afkon lausunnossakin nämä asiat tuodaan esille. Me pääsimme siis käymään väliaikaisessa toimipaikassa, joka emalle on valittu sen jälkeen, kun käsittelemme asiaa Hollannin viranomaisten kanssa. Tämä on teknologisesti hyvin uudenaikainen rakennus, täydennysrakentamista tarvitaan vielä, mutta tämä on mahdollista ja varsin maltillista ja tässä pystytään pitämään kiinni aikataulusta. Ja kuten kaikki tiedätte, siirtyminen on määrä aloittaa ensimmäinen tammikuuta 2019 ja saattaa päätökseen maaliskuun loppuun mennessä tuona samana vuonna. Tämä koskee siis väliaikaista toimipaikkaa. Me saimme mahdollisuuden myös koko päivän ajan keskustella viraston johtajan kanssa ja kuulimme, että viraston osalta ei pitäisi olla mitään merkittäviä ongelmia sen osalta, että EMA on ensin väliaikaisessa toimipaikassa ja vasta sitten pysyvässä. Ja kuulimme, että viraston toiminta pystyne jatkumaan ilman merkittävää haittaa. Jotkut menettelyt hidastuvat ehkä hieman, ja jos lopullinen siirtyminen tapahtuu 2019 marraskuun loppuun mennessä ongelmia ei ole. Lopullinen pysyvä toimipaikka ei vielä ole olemassa. Sitä ei vielä ole. Se on tyhjä tila, tontti, jolle lähdetään aivan tyhjästä rakentamaan 20-kerroksista taloa. Eli Hollanti vakuutti, että että tähän haasteeseen pystytään vastaamaan, mutta tätä on seurattava tarkkaan, koska jos rakennushanke viivästyy, meillä ei olisi enää jatkuvuutta EMAn toiminnassa. Ja tätä on syytä kyllä välttää hinnalla millä hyvänsä, koska EMAsta on riippuvainen kansalaisten terveys. Mielestäni teimme hyvää yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa ja kävimme läpi tiettyjä kompromisseja myös niiden tietojen perusteella, mitä saimme tämän matkan aikana. Raportti, jonka laadimme tästä matkasta, käsittelee hyvin tarkkaan niitä keskusteluja, joita vierailun aikana käytiin, ja samoin vastauksia, joita saimme Hollannin viranomaisilta. Haluan vielä kiittää heitä heidän tarjoamastaan yhteistyöstä. Kiitos. Kiitos edustaja Lavia näistä tiedoista. Tässä on niin tärkeitä elementtejä meille, jotta voimme pohtia tämän äänestystä myös siltä kantilta, valtuuskunnassa oli myös useita muita kollegoita, edustajat Borzan, Riis, Auken ja Pedicini. Onko kellään teistä nyt halua käyttää puheenvuoro tähän liittyen? Jollei. No onko muita edustajat, jotka ovat puheenvuoron käyttää? Edustaja Gardini. No, Halusin vain lisätä tähän, että päihtäjä Raasi totesi, että jotkut toimet pitää keskeyttää, kuten koulutus. Jos virastolla on 14 000 neliömetriä eikä 22 000 neliömetriä, joita se tarvitsee, niin silloin kaikkea ei, ei välttämättä pystytä toteuttamaan siirtymäkaudella esimerkiksi koulutustoimia, joten jos määräajat ylittyvät, silloin tilanne on kestämätön. Kahdeksan kuukautta on tämä määräaika, mutta ei päivääkään sen yli. Oltiin hyvin valmiita keskustelemaan, mutta emme me nyt saaneet mitään muuta, mitään konkreettista todistetta siitä, että aikataulussa pitäydytään. Paljon puhetta kyllä. Mutta täytyy muistaa, että lehdistä on voinut lukea, että on enää yksi yritys, joka on rakentamassa tätä rakennusta, koska toinen yritys nähdessään aikataulun vetäytyi urakasta ja totesi, että se on liian kunnianhimoinen, ei siinä pysty, pystytä pitäytymään. Eli paljon bla bla blaata. Piste. Thank you for bla then. Mr. Caputo. Edustaja Caputo. Grazie. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Lääkeviraston myöntäminen Amsterdamille on asia, joka hämmentää todella paljon. Parlamentti ei ollut mukana valintaprosessissa, mutta ennen kaikkea Hollannin viranomaiset toimivat kaikkea muuta kuin avoimesti. Milano Italiassa olisi ollut alusta lähtien valmis vastaanottamaan eman ja olisi toimittu avoimesti kun taas toinen osapuoli salasi asiakirjoja, jotka olisivat olleet tärkeitä lopullisen päätöksen tekemisessä. Mielestäni on absurdia, että tässä toimittiin näin. Hollannin terveysministeri ei esimerkiksi puhunut tai kertonut siitä, että kaksi yritystä rakennusurakassa olivat sellaisia, että toinen niistä vetäytyi, koska määräajat olivat liian tiukkoja. Tässä ei nyt ole puhtaat jauhot pussissa. Siinä, miten tässä toimittiin, minä äänestän tätä vastaan, koska mielestäni ehdot, joita kompromissiin tarkistuksessa on, ovat naurettavia. Ja myös se, että parlamentti ei kanna vastuuta siitä, että pyydettäisiin lykkäystä ja selvitettäisiin sitä, miksi Hollannin hallitus piti salassa näin tärkeitä tietoja. Se, että työtä jatketaan pikaisesti tavallaan sysä, tässä muut asiat syrjään. Italian hallituksella ja Milanon kaupungilla on vireillä asiasta asian käsittely tuomioistuimessa. Grostet. Kaikki tämä on sangen valitettavaa. Kyseenalaista tehty päätös, vaikka meitä täällä onkin, jotka tätä valintaa epäilevät, niin tämä kyseenalaistaminen on ikävää, koska vuoden kuluttua muut on tosiasia vuoden kuluttua yhdistynyt kuningaskunta ei enää ole Euroopan unionin jäsen. Joten kyse on äärimmäisen kiireinen asia. Ja tämä ei ole mikä tahansa virasto. Tällä virastolla on aivan elintärkeä julkisen, rooli julkisen terveyden kannalta. Tämä on äärimmäisen tärkeä virasto Euroopan kansalaisten kannalta lääkevirasto antaa lup- markkinalupia uusille lääkkeille. Se suorittaa valvontaa, jotka ovat erittäin tärkeitä ja on todella tärkeää, että lääkevirasto saa parhaan asiantuntemuksensa käyttöönsä, jotta voidaan verrata sitä siihen, mitä Yhdysvalloissa ja muualla tapahtuu. Mutta kaikki tämä epäröinti tarkoittaa sitä, että asiantuntijat lähtevät mieluummin muualle. Sinne, missä on turvallisempi, varmempi työympäristö. Joskus tehdyt päätökset tehdään väärin, kun ei ole riittävästi asiantuntijoita. Ja mikäli näin käy, on erittäin vaarallista, oli tämä sitten Amsterdamissa tai Milanossa. Meidän roolimme tänään on se, että meidän on painostettava Alankomaiden hallitusta mahdollisimman vahvasti. He ovat vastuussa niistä ehdotuksista, joita he ovat tehneet. He ovat vastuussa siitä, että ne päätökset, joita on tähän mennessä tehty, on tehty. Meidän on painostettava Alankomaiden hallitusta, jotta he asettavat kaikki mahdolliset keinot käyttöön, jotta virasto pystyy siirtymään parhaissa mahdollisissa olosuhteissa virastossa on virkamiehiä, kyse on perheistä, heillä on lapsia, heidät on ilmoitettava kouluihin, yliopistoihin. Kaikki näitä inhimillisiä tekijöitä on ajateltava myös. Joten, arvon puheenjohtaja, meidän tehtävämme, meidän velvollisuutemme on olla hyvin vahvoja. Meidän on painostettava Alankomaiden hallitusta jatkuvasti, jotta, no, Tämä päätös valitettavasti kohdistui Amsterdamin Alankomaiden hallituksen. On osoitettava, ettei tämä valinta ollut niin huono loppujen lopuksi. Kiitos edustaja Grostet. Edustaja Brennan. Um, a... Kiitos. No, nopea ehdotus. Ehdotus, joka tulee Britiltä, no se, että ehkä saa hyvä vastaanottoa kuitenkin. Siitä ei ole pitkä aika, kun tässä valiokunnassa hyväksyttiin suurella tuolla lainsäädäntö, joka kosketti LULUCF. Ja yksi asia, jota siinä tehtiin, oli, että annettiin kannustimia, että käytetään tällaisia pitkäaikaisia puutuotteita, erityisesti jos ajatellaan rakennusalaa. Ja puistorakennukset, ne voidaan rakentaa nopeammin kuin teräksiset tai betoniset rakennukset. Eli ehdotus Amsterdamissa kollegoille olisi, että he käyttäisivät tällaisia puurakenteita, modulaarisia rakenteita, jotta varmistetaan nämä ja Paljon neuvoja voidaan antaa pohjoismaalaisilta kollegoilta. He ovat CFS aktiivisesti mukana, jos muistatte. Ja Amsterdamin viranomaiset varmasti rakentaisivat puista, no, puusta nopeammin, tehokkaammin. Se olisi terveempi rakennus ja se olisi hyväksi, että lääkevirasto nähtäisiin tällaisessa terveessä puisessa rakennuksessa. Very well, so... Erinomaista. Eli alankomalaisten kollegoiden pitäisi tuoda varmaankin tukea. No niin, näin puheenvuorot on käytetty, jolle ei ole muita halukkaita. Edustaja Lavia, haluatteko vielä käyttää puheenvuoron, kommentoida kommentteja? Ette. Sitten... Ah, no, no selvä, olkaa hyvä. Farlo senza problemi. Credo che... No ilman muuta. Kompromisseissa pyrimme saman tasapainon eri kantojen ja mielenilmauksien välille valiokunnassa. Ja tässä on erilaisia korostuksia myös kompromisseissa äh, liittyen toimielimiin, koska jatkossa ei voida sallia sitä, että neuvosto päättää ja pyytää meitä vain toimimaan kumileimasimena. Tämä on toimielinten kannalta äärimmäisen tärkeä asia. Se on mukana mietinnössä ja sitä tukivat kaikki poliittiset ryhmät. Eli valiokunnan äänestyksessä on mukana tällainen lausuma, jota kaikki tukevat. Muuten liittyen siihen, mitä Grostet tai Gardini tai Caputokin sanoivat, kaikki tämä näkyy sekä tarkistuksissa että kompromisseissa, koska me tunnustamme kyllä ne vaikeudet ja hankaluudet, joita tässä ei aina niin avoimessa menettelyssä on ollut. Se, että neuvosto päätti ilman meidän mukanottamistamme on yksi tällainen asia. Ja meidän täytyy välittää selkeä viesti äh, päätöksistä. On myös tärkeää säilyttää jatkuvuus EMAN töissä. Se on meille kaikille tärkeää. Kiitos edustajalla ja kiitos kaikille. Näin ollen tämä kertomus on käsitelty. Nyt siirrymme äänestykseen. Toivottavasti teillä on äänestyskorttine mukana. Käyttäkääpäs niitä. Edustaja Ajuuso, hänellä ei ole äänestyskorttia. Ei nostatte kättä, selvä. Onko muita? Edustaja Kyllönen, sama tilanne, selvä. Kirjaamme sitten teidän äänenne, eli äänestämme yhteispäätöksestä, eli astusehdotus, joka muuttaa tuota muodosta vuodelta 2004, mitä tulee Euroopan lääkeviraston toimipaikasijaintiin. Edustajalla Via on esittelijä. Tarkistukset 3 ja 4 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50-51 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Ei vain se raukea, pahoittelut sanon puheenjohtaja. Sitten tarkistus 43. 43 puolesta. Apparently. Ilmeisesti 42 raukeaa, koska hyväksyimme 51, joka oli tuossa blogissa, paketissa 50-51 Eli siirrymme 43 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Afko 4 puolesta vastaan. En nähnyt kunnolla. Tehän muodostan Afko 4 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy ja ajuusulta negatiivinen ääni ja puolesta edustaja Kyllönen. Eli hylätty. Afko 3 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat, eli siirrymme eteenpäin kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 19, siinä on suullinen tarkistus, joka korvaa, korvaa sana may sanalla will, eli vastustatteko suullista tarkistusta? Ei, selvästi näistämme näin. Puolesta 19 siis vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten raukeavat nuo seuraavat, eli siirrymme 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. I said 22. 22, puheenjohtaja. Mutta olette vastaan, nähdäkseni. Haluatteko uuden äänestyksen? Kaksi kakkosesta ei. Se on hylätty. Sitten 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25-26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten äänestämme mietinnöstä näin tarkistettuna koneäänestys. Äänestys alkaa. And the vote is... Äänestys päättyy ja hyväksytty. Sitten päätöslauselmasta kokonaisuudessaan koneäänestys taas äänestys alkaa. And the vote is... Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Kiitoksia kovasti onnittelut mietinnöstä näin. Esityslistan käyty loppuun. Nähdään 14. maaliskuuta seuraavassa ylimääräisessä kokouksessa keskiviikkopäivä. Kiitoksia. Hauskaa illan jatkoa.